Liebe Kolleginnen und Kollegen. Rakkaat kollegat, nyt pääsemme äänestyksiin. Aloitan edustaja Naits Ytterbrygin tekstillä. Äänestys alkaa. Puolesta äänet, vasta äänet, tyhjää, hyväksytty. Seuraavaksi Mulderin mietintöön. Meillä on yksi tarkistus, kaksi osainen, ensimmäinen osa.